Tämän mukaan meillä on komission julkilausuma aiheena Euroopan teollisuuden elpyminen tämänhetkisten vaikeuksien valossa. Puheenvuoron saa heti komission jäsen Tajani. Grazie. Kiitos puhemies. Tässä olin kiittämässä esittelee, koska minun mielestä hän on ollut erityisen tehokas työssään. Ja se osoittaa, miten tärkeää on, että komission varapuheenjohtaja harjoittaa hyvää yhteistyötä myös parlamentin jäsenten kanssa. Kuten olen täällä itsekin ollut 15 vuotta aikana, niin sitten mitä tulee tähän seuraavaan aiheeseen, hyvät para puhemies, hyvät naiset ja herrat, minä olen sitä mieltä, että Ensinnäkin täytyy miettiä Tämä on erittäin tärkeä keskustelu. Jos ajatellaan rahoitustilannetta, aloitamme keskustelut juuri siitä merkityksestä, joka tällä teollisuusmallilla on, jotta se olisi kilpailukykyinen ja moderni. Sen täytyy olla valmis myös olemaan toimijana maapallostumisessa. Se täytyy saada aikaan myös kasvoittaa jotta puolesta saada työpaikkoja. Tämän myötä voimme vastata tähän haasteeseen, jonka kriisi on meille asettanut. Siksi komissio heti alusta alkaen Varoson johdolla horisontti 2020 puitteissa ja Eurooppa 2020 strategiassa korostanut teollisuuspolitiikan merkitystä. Kyllä kyse politiikasta 20-30 vuotta sitten, vaan monedista on kyse. Meidän täytyy nyt saada kiinni se, joka tässä viime vuosina menetetty. Valitettavasti teollisuustuotantoluvut osoittavat, että olemme menettäneet tässä tuotannossa pari prosenttia ja olemme alemmalla tasolla kuin aikanaan oli 2008 kriisin alkaessa. Totta kai tilanne vaihtelee kovin paljon maasta toiseen, alastakin toiseen, mutta ei ole epäilystäkään siitä, että jos ajatellaan koko Euroopan unionin teollisuutta, niin se on vaikeuksissa, siksi tässä pyritään saamaan aikaan muutoksia. Kuten tiedättekin, minä jo järjestin vuosi sitten merkittävän tapahtuman Brysselissä. Se oli osoitettu nimenomaan kasvulle ja teollisuuspolitiikalle. Jeremy Rifkin oli siellä mukana. Hän on uudenaikaisella tavalla myös perehtynyt teollisuuspolitiikkaan. Meidän on siis muutettava myös jäsenvaltiossa tilannetta. Äh, joissakin maissa on saatu aikaan ihan hyviä tuloksia, Slovakiassa muun muassa siellä on jopa 18 prosenttia saatu aikaan ja äh, Liettuassakin yli 8 prosenttia. Mutta muissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi Kyproksessa, Italiassa, Espanjassa, ollaan todella vaikeassa tilanteessa jopa Euroopan suurimmassa taloudessa Saksassa, jossa oli merkittävää elpymistä jo nähtävissä, ollaan jälleen vaikeuksissa tänä päivänä. Mitä sitten tulee eri aloihin, niin varsinkin rakennusalalla, tekstiilialalla, huonekalurakentamisessa, autoteollisuudessa oli vaikea tilanne viime vuonna, myös muoviteollisuudessa esimerkiksi, telakoilla, kemianteollisuudessa, liikenteessä – tilanne ehkä niissä ei ole yhtä vaikea, mutta ongelmia sielläkin varmasti on. Jos ajatellaan esimerkiksi työryhmää, joka on autoteollisuutta käsitellyt tai terästeollisuutta, Tämä koskee myös rakennusteollisuutta ja telakoita. Jos ajatellaan työpaikan luomista, niin 2011 romahdus alkoi teollisuustuotannossa menetettiin paljon työpaikkoja, yli kolme miljoonaa työpaikkaa on hävinnyt, eli kymmenisen prosenttia kaikista työpaikoista. Jos ajatellaan 2012 toista vuosineljännestä, niin siellä työpaikkoja menetit yhä enemmän. Se johtuu yrityssaneerauksista. Näitä saneerauksia on ollut tuhansia ja se on johtanut siihen kaiken kaikkiaan työpaikkoja on menetetty 74 000. Ennen kaikkea oli kyse autoteollisuudesta, kuten totesin, tai työjärjestelmys ja rakennusalaa. Teollisuusalan kriisi johtuu ennen kaikkea siihen, että sisäinen kysyntä on ollut niin heikkoa. Ja myös kilpailu kansainvälisesti on hidastunut, se on vaikuttanut myös elpymiseen. Eli on toimittava ja nopeasti. Nimittäin maapalloistumisenkin myötä yritykset menevät muualle maailmalla. Viime vuosina varsinkin Kiina on kasvanut 7,7 prosenttia osuuttaan teollisuustuotannosta. Yhdysvallatkin on mennyt nopeammin eteenpäin. Niin ikään tässä on 17,3 prosentista menty 16 prosenttiin. Tästä syystä komissio lokakuussa esitti kunnianhimoisen päivityksen politiikkaa varten, ja siellä on selvä suunta osoitettu. Meidän täytyy uudelleen teollista Eurooppaa alkaen niin, että saataisiin tämän osuudeksi 20 prosenttia BKTLstä 2020 mennessä, kun se nyt on runsas 15 prosenttia. Ei ole kyse pelkästään luvusta. Tässä tarvitaan myös politiikkaa, että voitaisiin saavuttaa tämä tavoite. Komissio haluaa keskittyä välittömissä toiminnassa kuuteen painopisteeseen. Sillä saattaa olla vaikutusta sekä uusiin alueisiin, mutta myös perinteisiin aloihin Euroopassa Nämä kuudet liittyvät, kuusi alaa liittyvät ensinnäkin omaan tekniikkaan, kestävään kehitykseen, biotalouteen, avainalueiden tekniikkoihin ja energiaverkkoihin. Totta kai Grenoble on isännöimässä merkittävä yritystapaamista. Siellä mukana myös Grenoblen tutkimuskeskus, joka on aivan eturintamassa tällä alalla. Meillä on erityistyöryhmä komissiossa myös, joka miettii etenemissuunnitelmaa, jotta voitaisiin alalla hyväksyä uutta tekniikkaa. Tämä julkaistaan pian niin, että voitaisiin saada aika kunnon kumppanuutta Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja alan teollisuuden kesken. Paitsi, että meillä on horisontaalista toimintaa, niin me seuraamme komissa myös eri alojen toimintaa keskeisesti, jos siellä on kohdennettuja toimia. Mainitsin autoteollisuuden. Komissio on jo hyväksynytkin 8. marraskuuta viime vuonna toimintasuunnitelman KAR 2020. Siinä halutaan autoteollisuuden kilpailukykyä ja kestävyyttä lisätä, niin varsinkin, että voitaisiin jotenkin hallita rakennemuutoksia, joka on nyt käynnissä autoteollisuuden alalla. Tämä koskee myös terästeollisuutta, meillä ollut siellä korkean tason neuvotteluja tulossa 12. helmikuuta tämä jo järjestetään toistamiseen. Varmasti olette nähneet, että lehdistö on osoittanut mielenkiintoa tätä. Siellä on ArcelorMittal muun muassa, useita ministereitäkin unionin eri maista keskustelemassa aiheesta. Ja sanoisin, että meidän täytyy nyt aloittaa pohdiskelu ja kiitos parlamentille tästä tuesta niin, että meillä olisi olemassa myös kilpailukykyneuvosto, missä voitaisiin keskustella teollisuuspolitiikasta. Toisin sanoen, että meillä olisi kilpailukykyneuvosto ja teollisuusneuvosto siinä rinnalla. Minä olen tätä hiukkasen jo kokeilumielessä pitänytkin esillä jo viime vuoden joulukuun yhdeksäs päivä esittelin tätä eri työryhmille. Sie esittiin tätä myös teollisuusministerille, että tästä voitaisiin jotenkin epävirallisesti keskustella. Mutta siis pelkästään ministerit, eivät lähettiläät, että he keskustelisivat teollisuuspolitiikasta, varsinkin tämän autoteollisuuden kriisiä. Että meillä olisi eurooppalaisen strategia, että vastattaisiin haasteeseen. Ja Meillä oli myös joulukuun 10. päivä kilpailukykyneuvosto. Neuvosto pääsi hyvin vauhtiin, koska saimme todellisen ministerineuvoston keskustelemaan tästä. Nimittäin kilpailukykyneuvosto valitettavasti usein otteeseen on ollut ikään kuin koreper. Siellä ei ole ministereitä paikalla, vaan lähettiläitä. Eikä se ole helppoa tehdä päätöksiä yhdessä poliittisella tasolla, jos siellä ei ole poliittisia vastuunkantajia mukana. Tästä syystä haluaisin vielä kerran kiittää parlamenttia ja teollisuusvaliokuntaa, joka on auttanut meitä lykkäämään tätä eteenpäin, niin että saataisiin todellinen kilpailukykyteollisuusneuvosto. Mielestäni se on mielenkiintoinen esitys, että saataisiin aikaan uuden aikaista kilpailukyky- ja teollisuuspolitiikkaa. Kiitos myös parlamentille tästä keskustelusta tänään. Se on erittäin tärkeä ja mielenkiintoinen minulle. En voi harjoittaa teollisuuspolitiikkaa itse, enkä saada aikaa vallankumousta siihen, ellei parlamentti ole mukana yhtä lailla kuin kansalaisetkin. Minun mielestäni tämä on hyvä tapa arvioida yhdessä että voidaan uudelleen teollistaa kestävältä ja vihreältä pohjalta, uudistaa myös yritysverkostot. Minä uskon, että voimme kyllä voittaa tämän, toteuttaa tämä unelma. Tähän haluamme tarttua. Eli vielä kiitos parlamentille tästä sitoutumisesta uuteen teollisuuspolitiikkaan. Grazie. Kiitos komission jäsenelle ja seuraavaksi puheenvuoron saavat ryhmien puolesta puhuvat ensimmäisenä kansanpuolueen puolesta. Kurostet kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Tämä on valtava työsarka, joka osoittaa, että meidän täytyy uudelleen teollistaa Euroopan unioni. Me olemme menettäneet kolme miljoonaa työpaikkaa sitten 2008. Itse totesitte tämän. Teräs teollisuus meni jo Intiaan, elektroniikka Koreaan ja, ja, ja Kiinaan. Autoteollisuus on levällään Euroopassa ja tekstiili menee Yhdysvaltoihin niin, että voitaisiin päästä eroon liian tiukasta sääntelystä. Ydinteollisuuskin on nyt Kiinassa. Ja olemme huomanneet, että tämä teollinen kriisi koskee myös muitakin korkeateknologian alueita. Teollisuuden häviäminen vaikuttaa monella tapaa. Ajatellaanpa esimerkiksi terästeollisuutta. Se on kuitenkin avainasemassa ollut Euroopassa. Se on heikkoa ollut, koska se on eurooppalaisia markkinoita eikä se ole päässyt maailmanmarkkinoille. Se ei ole pystynyt vastaamaan myöskään rakenne, äh, raaka-aineiden vaihteluihin ja ympäristökustannukset ovat yhä korkeammat. Eli Selvästi Kiina on nostamassa päätään ja se on ykkösasemassa monella alalla, kuten monet muutkin uudet taloudet. Jos ajatellaan, että suuret perheyritykset, ne ovat menneet monikalaisen yritysten syliin, ne ovat toimintakykyisempiä ja siellä on kilpailukykyisempi mahdollisuus. Mitä pitäisi sitten tehdä? Meidän täytyy ennen kaikkea saada maailmanlaajuisia standardeja. Me tarvitsemme investointia strategisessa mielessä ja meidän täytyy pystyä myös rahoittamaan tätä kaikkea niin, että meillä on julkistakin tukea. Yhdysvallat, Kiina, Korea, näin tekevät, miksi me me siis. Tämä edellyttää, että meidän täytyy sääntöjä myös valtiotukin osalta mukautta, niin, että niiden avulla voitaisiin taata oikeudenmukaisuus jäsenvaltioiden kesken niin, että meillä olisi kuitenkin vahvaa julkisen tuen politiikkaa ja suunnata tätä strategisesti yhteisesti. Minä kuuntelin tätä tarkkaan komission jäsenen. Ajatellen autoteollisuutta me tarvitsemme paljon ponnisteluja sillä saralla. Meidän täytyy auttaa myös vientiä. Me emme voi hyväksyä sitä, että Euroopan unioni on kaikkein avoimpia markkinoita planeetalla ja kuitenkin yrityksemme törmäävät vaikeuksiin pyrkiessään kolmansien maiden markkinoille. Toisin sanoen kyse on kauppapolitiikastakin, jota on uudelleen mietittävä. Ei saa olla lapsenuskoinen tässä asiassa. Komissionissa minä toivon, että te saatte kilpailukykyneuvostonnekin. Siinä olisi oiva haaste. Kiitos. Grazie per il gruppo SD. Kiitos ryhmän puolesta Toija. Vielä puhutaan teollisuudesta ja tarpeesta saada aikaan elpymistä teollisuuden parissa, koska se on vaikeuksissa, kuten täällä todettiin, näitä tuotantoa, vientiä, työttömyyttä. Usein nuori perhekin tässä pelkää tätä tilannetta komission jäsen. Tämä pitäisi olla yhteinen taistelu reaalitaloudellisuuden ja työpaikkojen puolesta. Kriisi on johtanut vaikeisiin leikkauksiin, erottamisiin, Arcelon mittaalla on erottanut tuhansia muun muassa. Ja tässä me tarvitsisimme nyt yhteisiä toimia hallitusten voimin kantaa vastuuta. Minä uskon, että paitsi että ajatellaan muodollisia toimivaltoja, pitäisi miettiä myös sitä, että meillä olisi jonkinlaista hallinnointia teollisuudessa, että voitaisiin kerätä toimivaltaa, voimavaroja, kuitenkin kaikki on hyvin pirstaloitsunutta eri aloilla. Meidän täytyy saada aikaan tätä yhteistä koordinoitua kehitystä jäsenvaltioiden unionin kesken paikallisviranomaistakin unohtamatta. Ei enää voida pirstaloituneisuudella vastata tähän kriisiin. Tarvitaan yrittäjäpolitiikkaa, pankkipolitiikkaa, nimittäin usein yksityinen pääoma käyttää teko syynä sitä, että ei täällä ole liikaa sääntelyä, sitten mennään ulkopuolelle. Tämä elpymisen täytyy olla mahdollinen. Meillä on 27 sevaltion kriisi, ja meidän täytyy olla tässä johtoasemassa niin, että saadaan valmiittakavassa jotain suhteessa Kiinaan. Jos ajatellaan joitakin strategian kohtia, tässä uudessa strategiassa, josta tästä puhuitte teollisuuspolitiikassa, enemmän integraatiota tuotantoalojen kesken, myös palveluita miettiä. Me tarvitsemme eurooppalaiset energiamarkkinat niin, että voitaisiin ruopua tästä riippuvuudesta. Me tarvitsemme suuren investointiohjelman myös infrastruktuuriin, niin että saataisiin yksityistäkin pääomaa lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä strategisiin kohteisiin. Ajatellaan tästä myös tutkimusta koska se on mennyt meidän käsistämme. Me tarvitsemme innovointia. Nimittäin me tarvitsemme inhimillisiä voimavaroja, laadukkaita taitoja, jotta saada innovatiivista vihreää politiikkaa teollisuutta varten. Olen myös sitä mieltä, mitä kollega totesi, että tarvitsemme eurooppalaista teollisuutta, kun ajatellaan myös epäsemmoista kilpailua. Grazie, eh, onorevole. Kiitoksia. Watson, Alden puolesta kaksi minuuttia. President, uh, Europe... Puhemies, Euroopan kansalaiset ovat kiitollisia monille yrittäjille, joilla on ollut visiota ja rohkeutta, sisua pitää äh, teollisuutemme kilpailukykyisenä äh, muutosten aikana ja ovat säilyttäneet ihmisten työpaikat. Nyt tällaisen teollisuuspolitiikan poissaolo tai ainakin johdonmukaisen konsensuksen poissaolo äh, on estennyt pikemminkin kuin auttanut näissä ponnisteluissa. Siksi liberaalit pitävät hyvänä niitä merkkejä, että teollisuuspolitiikka olisi nousemassa, että ollaan keskittymässä markkinoiden, markkinoiden turvaamisen ja että luotaisiin verkottumista kilpailulle ja teknologialle ja saataisiin lisää kilpailukykyä, että investoidaan tutkimukseen ja innovaatioon, niin kuin viime viikon ilmoitus Grafinissa ja, ja, ja ihmisten, arvo, ihmisen arvon kartoittamisesta me pidämme niin ikään hyvänä energian tiekarttaa 2050 ja sen keskittymistä halvempiin ja puhtaampiin äh, energialähteisiin ja puhtaaseen kasvuun, vihreään kasvuun. Ja, niin vakuuttavaako äh, omat ministerinne, että, ei, että huippukokous ei leikkaisi liikaa näitä, näitä budjettikohtia, kun pyritään budjettisäästöihin. Pikemminkin täytyy muistaa äh, se visio, mitä Eurooppa voi saada aikaan, jos vapaiden ihminen nerous ei pääse, pääse äh, kukoistamaan. Meidän täytyy muistaa investoinnit tulevaisuuteen. Grazie. Kiitos. Vihreiden puolesta Lambert, kaksi minuuttia. Kollegi, les drames humains qui jouent... Hyvät kollegat, jos ajatellaan Liesissä, Ranskassa, Florenceissa, inhimillistä draamaa, se on ehkä myös politiikkamme syytä. Jos ajatellaan eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, jos tarvitaan verolahjoja tai muita lahjoja, heikentämällä ympäristö- tai sosiaaliturvamääräyksiä. Tällä on totta kai oma hintansa, eli yritykset menevät muualle, mutta ennen kaikkea teollisuuspolitiikka on suosinut vain yhtä alaa, nimittäin rahoitusalaa. Ilmeisesti rahoituksessa on tullut uusi moottori, me olemme luopuneet kaikesta sääntelystä ja siellä on avattu kaikki kasino ovet ja siinä toiset voittavat ja valtiot maksavat. Innovoinnin ja työpaikkojen kustannuksella on vain haluttu ansaita helppoa rahaa. Ja jos ajatellaan reaalitaloutta, niin tässä tarvittaisiin myös jotenkin vastuullisempia osakkeenomistajia niin, että tässä voitaisiin saada aikaan kilpailukykyistä ja kestävää taloutta. Suuret yritykset ovat olleet myös mittailun kohtalon mittaisia. Ja siksi eurooppalaisen teräs- ja autoteollisuuden työväki maksaa tästä. Ennen kaikkea tavoitteena on se, että meidän täytyy sulkea kasinotalouden ovet ja päästä elpymään reaalitaloudessa ja siksi joidenkin määrätietoisuus on nyt ehkä menossa huonon suuntaan. Siksi meidän täytyy päästä uu eturintamaan ympäristön huomioimisessa. Meidän täytyy miettiä energialähteitä, niitä täytyy hallinnoida paremmin ja se takaa myös tulevaisuutemme teollisuudessa. Meidän täytyy myös vapakaupan logiikasta päästä eroon, niin siinä mietitään vain kauppaa ja unohdetaan ympäristö- ja sosiaalinormit, joita revitään alaspäin. Hyvät kollegat, kun me puhumme yhdestä kansallisesta neljää kohden köyhyysrajan alapuolelle, niin siinä tarvitaan suunnan muuttamista. Grazie. Kiitos. EFT-ryhmän puolesta Bafton, puolitoista minuuttia. Uh, thank you, Madam President. Kiitoksia, rouva puhemies. 2012 viime kuukausina yhdistyneen kuningaskunnan talous kutistui 0,3 prosenttia britti-ihmiset nyt kokevat tripla äh, taantuman. Tällaista ei ollut modernissa historiassa aiemmin. Kautta euroalueen kukaan ei odota näkevänsä minkäänlaista kasvua tänä vuonna. Talouskriisi on altistanut Euroopan, tai, tai sen on aiheuttanut tällainen äh, valuuttasopimus epämääräinen. Ja tässä on pakkopaidassa pidetty niin kauan kuin ihmisten elinkelpoisuus murskautuu. Olemme nähneet Kreikan pelastamisen, Portugali, Irlanti ja jopa Espanja. Kypros seuraavana ja kuka tietää mikä sitten. Todellinen syy euroalueelle on se, että yritetään saada yhä läheisempää poliittista unionia. Sillä näyttää olevan vastakkaisia vaikutuksia. Kansalaiset näkevät tai kysyvät ihan oikeutusti, miksi veroja käytetään ulkomaisten talouksien pelastamiseen, jotka ovat murtumassa. Jopa Saksa, tunnen maan hyvin. Siellä niin sitä pidetään teollisena voimamoottorina. Ei ole työpaikkoja, ei kasvua eikä elpymistä. PK-yritykset kärsivät ja muita pakotetaan siirtymään tuotantonsa muualle ja työpaikat lähtevät mukana. Meidän tilanteemme UK on vielä pahempi kuin Saksassa, mutta samanlainen. Siellä on korkeampi työttömyys, korkea nuorisotyöttömyys ja kasvavat energiakustannukset. Näkymät ovat synkät, ei ole teollista elpymistä. Teollinen tuotanto on vähemmän kuin 16 prosenttia brittitaloudesta. 30 vuotta sitten oli kaksinkertainen osuus. Niin kutsuttu vihertävä politiikka, jota komissio ajaa eteenpäin, se tappaa ja rajoittaa potentiaalisia kasvuoloja, kuten liuskekaasua, joka voisi tuoda halpaa energiaa ja työpaikkoja, ja tässä yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi olla maailman johtavassa asemassa. Grazie. Kiitos ryhmän puolesta enää minuutti. Kiitoksia, rouva puhemies. Mm oli korkea aika, että komissio kuulee niiden äänen, jotka täällä parlamentissa ovat peräkuluttaneet vuosien ajan todellista eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, joka vastaisi myös kansalaisten tarpeisiin eri alueilla, eikä pelkästään pidettäisi markkinoita ainoana johtotähtänä. Me nyt kirjaamme tämän suunnan muutoksen puheissa, mutta edelleen odottelemme kovasti konkreettista sitoutumista. Niitä niin usein on hyviä aikomuksia vain komissiolla ja ne jäävät siihen missä rahoitusedut alkavat. Kyllä, meidän täytyy toteuttaa todellista pelastuspolitiikkaa ja saada aikaan työpaikkoja teollisuudessa. Muutoin unioni Saksa ja sen alihankinta lukuun ottamatta pääsevät eteenpäin toisin kuin mitä on väitetty. Ei ole kyse työn kustannuksista, joka on ollut teollisuuden tuhona Euroopassa. Tämän tuhon vastuullisia on rahoituksen hinta ja kurimuspolitiikka. Rahoitusmarkkinat eivät rahoita teollisuutta, päinvastoin verta imevät pelkästään pörsseissä ja nimenomaan kurimuspolitiikka myös leikkaa kulutusta ja johtaa kaiken viemiseen Kiinaan. Leikataan palkkoja ja tuloksena on se, että investoinnin taso Euroopassa on naurettavan alhainen ja se on hyvin rajoitettua, kuten autoteollisuudessakin ollut. Jos me haluamme todellakin aloittaa uudelleen teollistamisen, on tunnustettava, että yritys on ennen kaikkea sitä varten, että saadaan yleistä hyvää ja palveluja kansalaisten hyväksi, eikä pelkästään osakkeenomistajien iloksi. Grazie, onore... Kiitoksia, edustaja Delvu. Kaksi minuuttia. Veni, vidi, Tulin näin voitin. Tämä on Arsel Mitulanin taktiikka ollut tällä Euroopassa. Ei pelkästään mitään ole sulkenut tehtaitaan Liesissä muun muassa. Minä järjestin tapaamisen. Siellä oli myös Andor ja muitakin Tajanin kollegoja. Siellä oli useita edustajakin, joka vaati, että nyt tarvittaisiin eurooppalainen teollisuuspooli ja sitten pitäisi jotenkin vastata myös saneraukseen. Toimintasuunnitelma teräs alalla tulikin, olen iloinen siitä, mutta olen valittanut sitä, että tässä vaikka kun Offenbachin että jos on tulla liian myöhään pelastamaan. Mitä tulee minun alueeseeni Liesiin, niin siellä on 1300 suoraa työpaikkaa uhrattu jälleen kerran. Mietin, missä määrin tässä nyt ollaan oltu aloitteellisia komissiossa vaikka merkkiä on nähty jo aikoja sitten myös teräsalalla. Strategia on nyt unohtamassa tällaisen Euroopan, jota kutsutaan voimattomaksi. Siksi nyt kyse on siitä, että komission pitäisi taata jäsenvaltioille, jossa näitä erottamisia on, että voitaisiin jotenkin saada tukea tässä taistelussa, antaa tukea työpaikoille ja teollisuuden. Kaikki ratkaisukeinot ja ansiosta voidaan siis säilyttää terästeollisuutta. Teräs että saataisiin uutta lisäarvoa, niin kaikkia pitää ajatella ideologisia painotteita. Innovointia ja tutkimusta pitää lisätä kilpailukyvyn hyväksi. Ja haluan, että tässä toimitaan myös kansallisten hallitusten rinnalla, niin että voidaan aktivoida kaikki teidän käytettävissä olevat välineet, että voitaisiin puuttua siihen, että tukea niitä, joiden työpaikan uhattuna. Minä vaadin toimintaa terästeollisuudessa, kuten autoteollisuudessa ja muillakin alueilla. Siellä on nyt ylikalliset yritykset vallalla ja liian usein sul pitävät teollisuuslaitokset laitokset tai työntekijöitä toinen toistensa vastapuoleina. Grazie. Kiitos edustaja Darden. Puolitoista minuuttia. Merci. Kiitos. Herra komission jäsen, olemme nyt risteysasemassa. Työntekijät kansat ovat ahdistuneita ja epätietoisia. Tässä vain tulee yhä enemmän tappioita ja siksi Eurooppa täytyy toimia ja teillä on tässä merkittävä aser. Minä keskittyisin terästeollisuuteen, koska tiedämme mikä tilanne nyt on. Tässä tarvitaan lyhyellä aikavälillä toimia, strategioita keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä minä vetoan teihin, että nyt nopeasti toimitaan yhdessä antakaa suunnitelmaa, että investoivatkin saivat uutta luottamusta. Haluaisin nyt kuuntelevan teollisuusministereitäkin, ennen kaikkea Belgiassa, kun 18 päivä kokoonnutte, niin että voitaisiin jotenkin taata nämä välineet järjestelyt osoittain eurooppalaisen solidaarisuutta. Kilpailukolleganne kanssa voisi tehdä ehdotuksia, jotta voitaisiin ehkä uudelleen ottaa käyttöön välineitä julkisella sektorilla yhdessä investointia haluvien yksityisten sijoittajien kanssa. Nyt terästely täytyy löytää uusi suunta, se on tärkeää ja sen täytyy olla tärkeässä asemassa. Ja tämän lisäksi meidän täytyy harjoittaa teollisuuspolitiikkaa tällä alalla, joka on muuttumassa. Se on yksi pilari. Ja sitä täytyy säännellä ja rahoittaa yhtä lailla kuin YMP tai kalastuspolitiikkaakin. Ja sitten lopuksi olen aivan vakuuttunut, että teollisuusstrategia perustuu siihen, että meillä on uusia voimavaroja, uusia varoja niin että mietitään myös ympäristö- ja sosiaalimääräyksiä. Meidän täytyy nyt luopua siitä, että pelkästään hyväksytään kansainvälinen dumppaus. Kiitos. Kiitos. Edustaja Durand, puolitoista minuuttia. Merci. Niin, kiitos rouva puhemies. Hyvät kollegat, minä haluaisin esitellä kysymyksen missä meillä on komission jäsen, joka on vastuussa terästöllisyydestä. Ei sulle Tajani, se on herra Laksi Mittal, joka vuosien ajan on omaksunut liikemiekinä koko terästeollisuuden Euroopassa. Ja, ja hän panee valtiot toinen toisiaan vastaan, sulkien siellä ja sitten tukien täällä, muuttaen siellä ja panevat työntekijät vastakkain tai alueet vastakkain ja valtiot vastakkain, kuten monet liitot ovat sanoneet, että ja siellä sanoo, että vaan ollaan toimettomina ja katsotaan, kuka ottaa seuraavan askeleen. Eli nyt ei tämä ole mikään kohtalon kysymys. Ei tämä ole pelkästään, tämä on teidän vastuullanne nyt, että Euroopan unioni on se, joka takaa todellisen teräs politiikan, ylipäätään teollisuuspolitiikan, ja sitä toteuttava sanotte, että 2009 alkaen komissio aloitti työn, ja nyt ollaan 2013 alussa, ja nyt meillä sanotaan, että on suunnitelma tulossa 2013 kesäkuussa. Tässä on syytä huoleen. Siksi minä nyt toivon, että ennen kaikkea nopeasti ja pikaisesti otetaan teidän työohjelmanne mukaan se, että ole kyllä pelkästään ympäristöstä, kuten täällä totesi joku, että, että meillä on alalla liikaa sääntelyä. Päinvastoin tämä terä, vihreä talousuus on tärkeä rautatiet, tuulivoima. Ja toiseksi minä pyytäisin, että todellakin selvitä, että, että kilpailusääntöjä on toteutettu tapauskohtaisesti. Haluaisin tarkkaan tietää, varsinkin joissakin tapauksissa. Kolmanneksi meidän täytyy todellakin pyrkiä suojelemaan tekniikkaamme, innovointia, myös ajatellen tulleja ulospäin ympäristömääräysten pohjalta. Tässä halutaan myös työryhmältä tuloksia nopeasti ja voimakkaasti. Edustaja Ziobro, kaksi minuuttia. Talouskriisi vaikuttaa selvästikin teollisuuden toimintaolosuhteisiin. Sitä ei tietysti kannata ihmetellä, mutta kriisin vaikutukset kyllä ovat vieläkin laajemmat. Valitettavasti on paljon puhuttu täällä Euroopan parlamentissakin ja komission piirissä sääntelystä ja hallintorasitteen vähentämisestä vapaiden markkinoiden hyväksi, mutta toimien sijaan puhutaan ja puhutaan ja itse asiassa sääntely vain kasvaa. Tulee myös esille reaalinen ongelma siitä, että mitä komissio ja parlamentti ilmastopaketin myötä saavat aikaan vaikutuksia. Ja tässä sitten suurten terästehtaiden omistajat siirtävät tuotantoa Eurooppaan, mutta he tekevät vain laskelmia, että mitä maksaa tuottaminen, kun energian hinta kasvaa ja miksi energian hinta kasvaa sen vuoksi, että on ilmastopakettiin liittyviä ratkaisuja. Se, ei, se johtaa energiahinnan nousuun ja jos energiahinta nousee, niin sitten tietysti tuotannon, terästuotannon kannattavuus vähenee. Ja sitten järkevä bisnesmies, joka ei toimi mistään hyvän tekeväisyydestä, niin siirtää tuotantonsa sinne, missä se on edullisempaa. Myöskin Euroopan parlamentin komission toiminta tässä on takana, joka ei ota huomioon reaalisia kilpailusuhteita ja globaalilla tasolla, kuin miten Kiina, Intia ja Yhdysvallat toimivat tässä asiassa. Brasiliakin ja EU vain haluaa sitten olla johtoasemassa, mutta tällä tavalla se valitettavasti toimii oman taloutensa haitaksi täytyy tehdä johtopäätökset. Jos on kriisi, niin täytyy auttaa taloutta. Täytyy tehdä kaikki, jotta voidaan vähentää talouden sääntelyä. Täytyy tehdä kaikki, jotta voidaan energian kustannuksia vähentää. Ottaa huomioon ilmastopaketti, sillä varmasti on vaikutuksia. Mutta sellaisia, että työpaikkoja poistuu Euroopasta ja tuotantoa siirtyy Euroopan ulkopuolelle. Se on ihan selvä, se on ihan taattu asia, mutta haluammeko todellakin siitä maksaa? Ja maksaa näin paljon? Grazie. Kiitos edustaja Carvalho. Puolitoista minuuttia. Signore Presidente, signor Commissario. Puhemies, komission jäsen, tiedän, että olemme globalisaation haasteiden edessä. Euroopan kasvustrategia tarvitsee nykyaikaista teollisuutta, innovaatioita, eh, hyviä voimavaroja, pätevää väkeä, Innovaatio on kuitenkin tässä perustavanlaatuinen asia. On tärkeää ajaa sellaista teollisuuspolitiikkaa, joka panostaa innovaation, innovointiin. Innovointi johtaa parempaan resurssien käyttöön, energiatehokkuuteen, siihen, että teollisuustoiminnasta tulee osa kestävää kehitystä. Meidän täytyy käyttää innovaatiokapasiteettia ja elvyttää kasvua koulutusjärjestelmällä, uusilla tieteen aloilla, teknologia- ja tieteen saralla. Tämä on se, joka kuuluu Euroopan teollistamiseen, erityisesti sellaisessa maissa kuin Portugal, Espanja, Ranska, Saksa, kun kun alkaa kilpailukyky hiipua. Meidän täytyy tajuta Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn kyky ja luoda lisää työpaikkoja. Me tässä katsannossa toivommekin, että vuoden 2014-2020 budjettilinjaukset antavat tärkeän signaalin priorisoimalla niitä politiikan sektorit, jotka antavat potkua kilpailukyvylle, kuten tiede ja innovaatio ja tuki pk-yrityksille. Kyllä kiitoksia. Grazie. Kiitos edustaja Andres. Puolitoista minuuttia. Gracias, presidente. Kiitos puhemies komission jäsen. Euroopan täytyy investoida enemmän teollisuuteensa. Tavoitteena olko kestävä kehitys, työpaikkojen luominen ja vastata myös kansalaisten ongelmiin. Mutta sen sijaan täytyy muistaa nämä vaikeudet, joita on paljonkin, koska nyt investoinnit ovat olleet alemmalla tasolla kuin koskaan aikaisemmin teollisuuspolitiikassamme. Tässä on suljettua kokonaisia teollisuuden aloja. Kolme miljoonaa työpaikkaa on menotettu lyhyessä ajassa. Jos ajatellaan nämä viimekäiset tapaukset Liesissä, tai Ranskassa, tai ajatellaan terästeollisuutta Asturiassa, Espanjassa, niin siellä on valtavan vaikeita ongelmia, mutta olemme kuitenkin johtamassa edelleen ja pitäisi jatkossakin olla. Esimerkiksi autoteollisuudessakin, kuten täällä kuultiin, myös ilmailualalla, telakoita, siinä tarvitaan paljon investointia. Meidän täytyy olla myös tärkeysjärjestys jotta voidaan taata tämä pitkällä aikavälillä. Euroopassa ja jäsenvaltioissa alueilla tarvitaan parempaa hallinnointia ja koordinointia, ei vain kansallisia ratkaisuja, koska se heikentää meitä ja pirstaloittaa tilannetta. Siksi haluamme sisämarkkinoita varten sellaisia sääntöjä, joissa huomioitaisiin koko lisäarvoketju alkaa raaka-aineista myyntiin asti, horisontaalisia toimia aivan konkreettisesti ja ajatellen energiamalleja, malleja ja kaksi konkreettista tointa. Ennen kaikkea rahoituksen saatavuus horisontti 2020 myöntäkin. Ja vetoaisin, että te tarvittelisitte neuvostoa, ministereitä, tutkimuksesta vastaavia ministereitä, kuten myös teollisuusministereitäkin, että teollisuus on avainkriisin ratkaisemiseksi. Kiitos. Grazie. Kiitos edustaja Lange. Okei. Okay. Eh, Selvä. Tässä vaiheessa keskustelman puhujaluetteloa Luhan ensimmäisenä. Mr. Luan. Grazie, Presidente. Un atu principal al competitivității noastre pe plan internațional îl reprezintă fără discuție industria Kansainvälinen kilpailukykymme todellakin perustuu teollisuuteen. Ilman teollisuutta emme voi olla mitenkään merkittävä toimija maailman taloudessa. Teollisuussektoria täytyy tukea, luoda työpaikkoja ja siellä täytyy olla toimenpiteitä, jotka perustuvat nuoriin ihmisiin, että he saavat työtä. Tämän täytyy olla osa yhteisön työvoimapoliittista strategiaa. Täytyy ottaa huomioon teollisuuden tarpeet. Tarvitsemme kohdennettuja ohjelmia, jotta voidaan varmistaa, että nuoret ihmiset voivat kouluttautua korkean tason teknologisiin työpaikkoihin ja että he saavat mahdollisuuden erikoistua tekemällä työtä myös muissa jäsenvaltioissa. Ja sitten tietysti meidän täytyy tukea yrittäjyyshenkeä nuorten ihmisten keskuudessa. Kiitoksia. Ne Puhemies, elämme aikakautta, jossa luottamus puuttuu, markkinat ovat epävarmoja, rahoitusongelmat ovat estäneet jäsenvaltioita tekemästä, pääsemästä eteenpäin taloustilanteen oikaisemisessa. Tätä taustaa vasten minä tuen komission ehdotusta, jossa luodaan perusta uudelle teollisuudelle vallankumoukselle, joka, joka tekee Euroopasta taas paikan, jossa toimii teollisuus, jossa löydetään työpaikkoja. Uusi teollisuusstrategia täytyy perustaa uusiin rakenteellisiin keinoihin, innovatiivisiin aineisiin. Ja Romanian teollisuus on niin ikään kärsinyt tästä taantumasta. Ja minusta tämän äh, elpymisen pohjalla on teollisuus, kuten kaivosteollisuus ja kaasun uuttaminen äh, – kullankaivanta eh, on hyvä mahdollisuus luoda työpaikkoja ja estää teollisuuden hiipuminen kokonaan, jolloin ihmiset jäisivät pois työmarkkinoilta. Ja kaasun uuttaminen saattaa luoda myös työpaikkoja antaminen teollisuudessa riippumattomuutta. Grazie. Kiitos, edustaja Metsaros. Köszönöm, elnök asszony Az EU a világ vezető gazdasági... Kiitoksia, rouva puhemies. Euroopan unioni on johtava talousvoima maailmassa viime vuosina. Sitä oli kuitenkin vähän nähtävissä. Perustyy siihen on se, että ei olla onnistuttu tulemaan yhteistä teollisuuspolitiikkaa. Ja tässä on myös ristiriitaisia mm, lähtökohtia. Ja sillä on tekemistä myös tutkimuksen ja tuotekehityksen kanssa. Horisontti 2020 voi auttaa tässä paljon, kuten myöskin patenttisuoja. Se, minkä herra Tajani mainitsi kilpailukyvystä, talouden kehittymisestä, työpaikkojen luomisesta, myöskin ilmastonsuojelu ja ympäristönsuojelu täytyy mainita. Suurteollisuus maailmalla se on teknologiasuuntautunutta. Me olemme ympäristösuuntautuneita. Se on kovin kustannusrasittavaa. Erityisesti kun otetaan kriisi huomioon, tässä täytyy löytää kompromissi, koska suurimmat kilpailijat e- eivät ole päästörajoitusten alla ja siitä se saavat meihin verrattuna kilpailuetua. Kiitoksia. Se on. Kiitos. Edustaja Brendegast. Thank you, uh, chair, uh, commissioner. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, niin se, että meillä ei ole kattavaa teollisuuspolitiikkaa ollut parinkymmenen vuoteen. Me olemme luottaneet liikaa markkinoihin ja se on johtunut vain voiton tavoitteluun ja siinä voimavarat ovat menneet reaalitaloudesta tunnetuinen seurauksineen. Nyt haluaisimme kysyä komission jäseneltä, onko sitä mieltä, mitkä olisivat konkreettiset yksinkertaiset toimenpiteet, että voitaisiin päästä eroon tästä teollisuuden pohjan rapautumisesta, saada kestävää kasvua. EU antaa jo oikeudellista suojaa maataloustuotteille ja elintarvikkeille tietyiltä alueilta. Minä esittäisin, että tällaista annettaisiin myös teollisuustuotteille, jossa on tietty alue brändinä. Jos ajatellaan esimerkiksi kristallia, joka on laadukasta ja sitä tehdään Irlannissa ja muuallakin. Jos ajatellaan se, että 2009 yksi tehdas suljettiin ja se 600 työpaikkaa meni sen myötä. Sijoitusyritys halusi, että tuotanto siirrettäisiin muualle. Kuitenkin haluttiin käyttää tätä prestiisiä hyväksi, joka on syntynyt vuosisatojen saatossa. Totta kai ajatellaan alueita ja työntekijöitä, yritystenkin etua, jotka haluavat sijoittaa ja perinnöstä hyötyä käyttämateriaalista merkintää ainakin joidenkin tuotteiden kohdalla. Kiitos. Puhemies, komission jäsen, se, että terästeollisuus olisi ansainnut oman keskustelunsa, se on niin ajankohtainen. 2008 alkaa 30 prosenttia eurooppalaisesta tuotannosta on siis tuotanto vähentynyt 30 prosenttia. Todellakin tuotanto on menossa muualle. Ja te puhuitte uudelleen teollistamisesta, viherryttämisestä. Me olemme ponnistelleet täällä, mutta Aikanaan teollisuuspohattoilla oli toillainen näkemys kuin rahoittajilla nykyään. Siitä se kenkä puristaa, jos ajatellaan nyt esimerkkiä esimerkiksi ArcelorMittal ja Liesissä, muuallakin Ranskassa, Romaniassa on pelkkiä tyhjiä lupauksia kuultu. Ehkä nyt tämä antaa ymmärtää, että ei täällä ole koskemattomia kastia, vaan on yhdenvertaisia kansalaisia, joita ei voi pelkästään pilkalla kohdella tai kunnioituksen puutteella. Toisin sanoen, siksi komission jäsen totesin, että tässä mennään Euroopan ulkopuolelle ja me luotamme teihin ja totta kai myös ulkokauppa komission jäseneen, että saadaan jotakin tavistien avulla aikaan, julkisen tuenkin avulla aikaan, mutta totta kai toiminnan täytyy jatkua, koska tämä on tärkeä väline jos sitä ei jätetä käyttämättä, muut siihen tarttuvat. Kiitos. Jenna Kudakis. Thank you. I'd like to comment on the European... Kiitos. Kommentoisin tätä Euroopan sokerijalostusteollisuutta. Siinä on valtavasti työpaikkoja ja Euroopan laajin tämän alan tehtävä on minun vialepiirissäni Lontoossa – jalostamo toimii, käyttää 60 prosenttia kapasiteetista, koska ruokoa ei tule riittävästi. Ja se on kysymys kuitenkin useista miljoonasta euroista. Edelleenkin monet ovat joutuneet lyhentämään työaikaa. Tämä on tapahtunut aikana, jolloin sokerin hinta EU on 80 prosenttia yli maailmanmarkkinahintatason. Tässä tarvitaan enemmän raaka-aineita. Komissio voi, tehdä, voi saada tämän aikaa. Komissio voi suojella työpaikkoja va, sai, säilyttää erään Euroopan vanhimmissa teollisuuslaitoksissa, mutta tähän mennessä komissio on kieltäytynyt lähtemään mukaan. Sen täytyy auttaa Euroopan kuluttajia, että ne pystyvät ostamaan, ostamaan omista, omista omalta alueeltaan sokeriruokoa. Ja sen täytyy auttaa ruoan jalostusta että se pystyy toimimaan oikeudenmukaisissa kilpailusuhteissa. Onorevole Zuber. Obrigada, Sr. Presidente. A desindustrialização no meu país, em Portugal... Kiitos, puhemies. Portugalin teollistuminen ja miljoonien työpaikkojen häviäminen – on asettanut meidän maamme tähän tämän päiväisen tilanteeseen, joka on selkeämpi kuin koskaan ennen. Mutta mikä on Portugalin asema EU:ssa? Me olemme menettäneet niin paljon työpaikkoja, niin monia yrityksiä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja uskonkin, että tilanne on samankaltainen läpi Euroopan, vaikkakin e Portugalissa se on paljon vaikeampi ja teollistuminen teollistumisen heikentymisen vauhti on ollut Portugalissa nopeampi kuin monissa muissa. Näin ollen meidän maamme, maamme mahdollisuuksia ei ole pystytty realisoimaan. Ja ainoa tapa, jolla voimme saada teollistumista aikaan, on julkiset investoinnit. Ja tästä syystä Euroopan unionin pitäisi Eh, olla laittamatta liikaa ehtoja ja edellytyksiä julkisille investointeihin. Sen pitäisi sallia julkiset investoinnit, koska muuten tuotanto ei elvy. Honorevole Paska. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Hospodárstvo Európskej... Komission jäsen. EUn talous e, taantuu. Yrityksiä suljetaan ja on joukko irtisanomisia. Mitä suurempi työttömyys täällä, sitä enemmän valtion budjetit ra- rasittuvat. On kylläkin myöskin voimakkaita eurooppalaisia yrityksiä, jotka tuottavat voittoa edelleen. Ja Volkswagen esimerkiksi rakentaa uutta tuotantoa Kiinassa, Fiat taitaa tehdä samoin Brasiliassa. Ja näin sitten työ siirtyy kiinalaisille ja venäläisille, ja kyse on siis siitä työstä, jota täällä voitaisiin myös tehdä. Jos haluamme elävöittää eurooppalaista tuotantoa, teollisuutta, tukea, niin juuri nämä suuret yritykset eh, täytyy ottaa huomioon ja kysyä niiltä, että miksi he sulkevat tuotantonsa täällä ja siirtävät se muualle. Menneisyydessähän Euroopan rikkaus luotiin täällä ja sitten se siirtyy siellä kaikkialle, sieltä kaikkialle muualle maailmaan. Kiitoksia. Onorevole Stojanov. Благодаря, госпожо председател. Puhemies, komission jäsen. Täällä puhutaan Euroopan teollisuuden jälleenrakentamisesta ja palauttamisesta. Tässä yhteydessä haluankin todeta, että Bulgaariassa teollisuus on käytännössä ennen kriisiäkin tullut tuotuksi Kolme hallitusta huolehtivat tästä. Yksi keskusta oikeisto, yksi keskustalaishallitus ja yksi keskustavasemmista hallitus. Nämä hallitukset tekivät tässä mielessä parastaan. Ja Euroopan unioni vaan katsoi tumput suorana vierestä ja nämä hallitukset saivat unionilta tukea. Ja niin kuin Nakudakis puhui teo, sokeriteollisuudesta ja ö, tämän teollisuusalan uhkista, niin samalla tavalla minä voisin puhua Bulgariasta. Ja siitä syystä on monia bulgarialaisia, jotka, jotka eivät enää halua tukea Euroopan unionin Grazie. Kiitos. Nyt komission jäsentä Jaani. Grazie, Kiitos puhemies. Ennen kaikkea poliittinen kommentti. Monien vuosien jälkeen Eurooppa on ottanut nyt keskiöön talouspolitiikkaansa ja nimenomaan reaalitalouden. Joo, joitakin aikoja sitten, kun vain keskityttiin rahoituksiin ja palveluihin. Barroson kakkoskomission myötä suuntaa muunnettiin ja nyt alettiin puheet teollisuuspolitiikasta. Jos ajatellaan 15 vuotta, joina aikana minä osallistuin myös keskustelun teollisuuspolitiikasta aina vuoteen 2008 asti. Jos ajatellaan, mitä ongelmia teollisuuspolitiikassa on, myös neuvostossakin on aina puhuttu aika vähän teollisuuspolitiikasta. Ja tässä ovat ne ajat ohi, jolloin esimerkiksi, jos ajatellaan komission jäsen ja teräspolitiikassa, että silloin pystyttiin harjoittamaan politiikkaa Euroopan mittakaavassa. Tai jos ajatellaan myös teollisuuspolitiikkaa, niin siinä toimivaltamme on aika rajallista. Mutta nyt olemme tehneet tällaisen poliittisen valinnan, että otetaan keskiöön nimenomaan sisämarkkinoillakin teollisuuspolitiikkaa, että voitaisiin jotenkin torjua kriisiä. Nimittäin jos pelkästään rahoitukseen perustamme politiikkaamme, niin tässä tulee vain noidan kehää. Raha kiertää vaan tykönään ja eikä siitä mitään hyötyä koidu. Teollisuuspolitiikka ja yrityksiä suosiva politiikka saa uutta rikkautta aikaan. Ja näin voidaan rikkautta myös jakaa uudelleen. Ei käytä markkinoita itse tarkoituksena, vaan muun politiikan toteuttamisen välineenä. Muutos on tapahtunut, ei se ole mikään helppo ollut tietenkään toteuttaa komission puoleltakaan. Edustaja Durand, todellakin meidän on täytynyt tavoitella kaikki siitä, että 2020 mennessä saavutetaan tämä tavoite. Jos ajatellaan, että neljännes 20 prosenttia saataisiin jälleen teollisuuden osaksi TKTLstä 2020 mennessä. Se on erittäin tärkeä valinta. Eikö ole sattumaa, että neuvosto ja parlamentti ovat myönteisesti ottaneet vastaan tämän poliittisen valinnan. Mutta sitten meidän täytyy päästä teoista, sanoista tekoihin, ja se ei ole helppoa. Nimittäin poliittinen muutos voi johtaa käytännön seurauksiin, jotka nekin vaativat aikaa. Minä olen tarkkaan seurannut myös Arcelon Mittaalin tapahtumia ja terästeollisuuden kriisi ylipäätään. Se koskee myös minun omaa maatani, Ilvoa ja tai ajatellaan Ternin terästehdasta. Olen siitäkin kantanut huolta Silloin kun oli täällä parlamentin penkeillä. Meillä on korkean tason työryhmä, joka 2012 kokoontui yhdessä ammattiliittojen kanssa, yritysten kanssa, alan edustajien kanssa, myös niiden kanssa, jotka olivat riippuvaisia arkeilon mittallista. Ja työryhmä on tehnyt työtä, joka ei sisällä pelkästään ammattiliittoja tai teollisuuden edustajia, siellä on myös parlamentti, koska se on myös osa tätä työryhmää. Siellä on mukana Pervaus Beres ja Sartori mukana työryhmässä. Euroopan parlamentti on siis täysin mukana tässä korkeatason työryhmässä. Ja totta kai tarvitaan aikaa, että löytää ratkaisuja. 12. päivä todellakin. Siellä on myös komission jäsen Andor mukana työllisyyden osalta. Ja olisipa meillä Davin Joonin valta muuttaa terästeollisuutta ja antaa uutta suuntaa politiikalle, koordinoida tätä. Mutta 12. päivä Brysselissä on paitsi liittojen edustajia, yrityksiä, arkeologin mittarin edustajia, niin myös parlamentin edustajia, komission jäsen Andorkin on siellä ja vielä ministereitäkin on paikalla omilla vastuualueillaan, eli teollisuuspolitiikassa. Ranskankin ministeri on mukana siellä niin, että voidaan suoraan jäsenvaltiossakin puhuttu yhdessä komission koordinointityön kanssa. Minä voin pyrkiä koordinoimaan tätä, löytämään ratkaisuja, että estettäisiin sitä, että ei sukset mene ristikkään eri maiden kanssa. Jos ajatellaan autoteollisuuttakin, kannat eivät ole ihan yhdenmukaisia, jos ajatellaan autoteollisuutta Euroopassa. Me olemme ponnistelemassa, että ettei tulisi vastakkainasettelua yritysten kesken. Totta kai sitten tässä on tämä ongelma myös ympäristöpolitiikan osalta. Me olemme tässä taistelemassa ilmastonmuutosta vastaan eturintamassa, mutta tämä valinta edellyttää uhrauksiakin. Minä olen useaan otteeseen todennut, että emme voi olla ilman kansainvälistä sopimusta ajatellen myös siirretyksi päästöjä leikkaamista, koska teollisuutemme ei se voi mennä jopa pidemmälle. Se olisi varmasti toivottavaakin, mutta meidän on realistisia, jos me haluaisimme estää yritysten menemisen muualle, koska, jotta voisimme kuitenkin selvitä ilmastonmuutoksestakin. Osan teollisuuden täytyy ehkä sitten tuottaa siellä, missä ei ole tällaisia sääntöjä ilmastonmuutoksen osalta – ja se vaikuttaa myös meidän toimintaamme ympäristön hyväksi. Mitä teräkseen tulee, tai ihan konkreettisiin toimiin, koska ei ole kyse pelkästään yleisistä poliittisista valinnoista. Me olemme ottaneet mukaan terästeollisuuden, myös ajatellaan kiintiöitä ja valtion tukia 80 prosenttiin asti. Siis ne alat, jotka voivat saada vielä valtion tukia. Tämä on ollut valinta, jossa myös liitotkin ovat olleet mukana ja pitäneet sitä hyvänä valintana. Eli jotain konkreettistakin on jo tehty. Ennen kuin edes toteutettiin toimintasuunnitelmaa. Tässä tarvitaan aikaa kuitenkin, kuten totesin, jotta saadaan aikaan sopimuksen ja sitten voidaan ne hyväksyttää myös kollegiossa. Ei niin, että tässä kädetristissä odotellaan ja seurataan hyvinkin tarkkaan yhdessä komission jäsen Almunian kanssa, joka on kilpailusta vastaava komission jäsen. Tässä on seurattu tarkkaan myös yritysten myyntiä, kuten Angelillikin tietää tämän, miten merkittävä osa suomalaisista yrityksestäkin on tässä mukana kilpailusyistäkin tässä on valtavasti yhteisön määräyksiä, ei pelkästään teollisuuspolitiikassa, vaan ympäristöpolitiikassa, kilpailupolitiikassakin. Usein joudutaan tekemään valintoja, jotka sitten ehkä saattavat aiheuttaa seurauksiin ja toimiin sen perään. Minä uskon, että komissio on tekemässä hyvää työtä myös, jos ajatellaan yritystemme suojelua. Ei ole sattumaa, että järjestimme oman seminaarinkin käsittelemään järjestelmämme kilpailukykyä. Siellä oli mukana myös komission puheenjohtaja Barroso. Ei ole sattumaa, että tässä on kyse myös kauppapolitiikasta, koska ei voi harjoittaa vain tällaista lapsenuskoista kauppapolitiikkaa, kun ajatellaan kuinka paljon on dumppausta eri puolilla estetty myös sitä, että ei ole epäreilua kilpailua. Olen myös hyvin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy saada aika yhtäläiset säännöt kaikille. Kilpailun täytyy olla maailman mittakaavassa toteutettava, mutta kuitenkin niin, että säännöt ovat yhteiset. Ei tässä voi pelata jalkapalloa 11 vastaan 11 Brysseliin, sitten mennä Pekingiin ja ja siellä 9 vastaan 13, se on mennyttä kalua se. Niin paljon ongelmia on myös siinä, kun halutaan tietotaitoamme suojella. Ei se tarkoita sitä, että on protektionistinen tai että sulkee markkinoiden ovet. Valppana täytyy kuitenkin olla, kun halutaan suojella myös meidän toimintakykyämme. Me olemme tässä myös työstämässä yritystemme kilpailukykyä laatua uudessa tekniikassa. 12. päivä Grenoblessa on siis tapaaminen. Siellä on mukana myös joitakin ministereitä. Kyse on merkittävästä teknisestä keskuksesta, joka on hyvin kilpailukykyinen. Jos ajatellaanko horisontti 2020, se on selvä valinta myös muutoksen hyväksi ensi kertaa Tutkimus ei ole itse tarkoitus, vaan se liitetään myös teollisuuspolitiikkaan. Enää ei voida sallia sitä, että kiinalainen tai japanilainen teollisuus oikeutetusti käyttää meidän tutkimuksemme hedelmiä kilpaillakseen meidän yritysten vastaan, koska ei ole selvää suhdetta olemassa yliopiston, tutkimuslaitosten ja teollisuuden kesken. Me emme voi enää näitä virheitä tehdä. Ja se on peruja, perua sellaisesta teollisuudesta, joka jos ajetaan vain yhteen nurkkaan, jota on pidetty vain toissijaisenaan. Nyt komissio on ainut hyvin selkeä. Teollistamispolitiikka on ollut keskiössä meidän kautemme alusta alkaen ja me olemme halunneet myös tukea yritysten kansainvälistymistä ilman, että kuitenkaan yritykset menevät muualle. Olen ollut mukana kymmenien ja kymmenien edustajien kanssa niin, että Latinalais-Amerikassa ja Pohjois-Amerikassa ja Yhdysvalloissakin on harjoitettu tätä politiikkaa niin, että on pystytty saamaan aika kasvua ja teollisuuspolitiikkaa, joka on kilpailukykyistä modernia, joka kunnioittaa myös ympäristöä. Jeremy Rifkinkin kutsuimme keskustelevan kanssamme. tästä kolmannesta teollistumisesta. Muutos on tapahtunut, tarvitaan aikaa ja konkretiaa, ja niitäkin on jo, ja lisää tulee. Myös jos ajatellaan tätä korkeatason työryhmän päättämistä, KAR 21 esimerkiksi, sekin on syntynyt yhdestä työryhmästä, että saatiin aikaan toimintasuunnitelma autoteollisuudessa. Se on jo työstämässä yhtä alaa, joka on toistelainen kuin terästöllisyys, mutta kyllä se liittyy siihenkin. Siinä kyllä me saamassa paljon aikaan. Meillä on hyviä tuloksia. Jopa skeptisimmätkin äh, ihmiset ovat tämän tunnustaneet. Ja me olemme myös telakoilla tekemässä paljon työtä yhdessä investointipankin kanssa, ponnistelemassa todellakin, jotta me voisimme saada aikaan uuden aikaista teollisuuspolitiikkaa, täytyy vielä luottaa neuvostoonkin, että kilpailukykyyn ja teollisuusneuvostossa saadaan jotain aikaan. Ei voida pelkästään keskustella teollisuuspolitiikasta kakkosremmin tai kolmosremmin kanssa, vaikka ovatkin tärkeitä maitensa edustajia. Jos on kyse poliittisista valinnoista, niin tarvitaan ministereitä, että ne ovat keskustelemassa ja läsnä. Siksi ensi kertaa olemme epävirallisesti kutsuneet kaikki teollisuusministerit puhuaksemme autoteollisuuden ja terästeollisuuden kriisistä. 9. päivä joulukuuta näin tehtiin. Siellä oli kaikki ministerit. He uskovat myös unionin vahvaan toimintaan kirjeen, jonka sain pari kuukautta sitten seitsemältä ministeriltä. Haluavat, että Eurooppa toimii, että komissio toimii ja koordinoi. Se on sellainen viesti, jonka minä olen vastaanottanut ja tämä on johtanut konkreettisiin toimiin. Toistan vielä, että tässä tarvitaan tiettyjä välineitä perustamissopimustenkin puolesta. Ei meillä ole Davignonin valtaa, joka pelkästään yksinään sai aikaan terästelytavan oman toimintasuunnitelman. Totta kai jos näin olisi ollut, olisinkin tehnyt jo ehdotuksen tämän suuntaisesti, mutta kun ei ole tätä toimivaltaa minullakaan, täytyy kunnioittaa perussopimuksia. Vakuutan teille siis, teille kaikille parlamentin jäsenille, jotka ovat tähän keskusteluun osallistuneet, tämäkin on kyllä tärkeä tämä poliittis- teollisuuspolitiikkaa käsittelevä keskustelu. Varmasti keskustelu jatkuu näistä muutoksista, ajatuksista, ehdotuksista siitä, miten ja minkälaista talouspolitiikkaa haluamme kunnioittaa ympäristöä, kuitenkin huomioida vihreän talouden, niin että saataisiin myös työpaikkoja. Ei voida ajatella, että voidaan määrässä kilpailla Intian, Kiinan, Venäjän, Yhdysvaltain ja Latinalais-Amerikan uusien talouksien kanssa, mutta voimme kyllä laadussa kilpailla. Ja tässä minä uskonkin, että meillä on vielä aika paljon hyviä kortteja kädessä. Ajatellaan avaruusteollisuutta ja mitä vaikutuksia sillä saattaa olla puolestaan. Kiitos sen työn, mitä Galileossa on tehty meidän satelliittihankkeessamme. 2014 lopusta alkaen sekin on jo käytössä. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus järjesti komission merkittävän tapahtuma, jossa nimenomaan puhuttiin näistä palveluista ja yrityksistä, jotka jotka käyttävät Galileon järjestelmä maataloudessa, kalastuksessa, liikenteessä, terveydenhuollossa, ympäristönsuojelussa, ilmastonmuutoksen torjunnassa. No niin, tämä on uusi teollisen malli. Myös Iso-Britannia, joka usein asettaa omia varaumiaan yhteisön poliittisilla valinnoille, kun kyse on tästä uudesta teollisuuspolitiikasta, on siinä toimijana ja yhtenä aktiivisimmista toimijoista. Nyt täytyy mennä eteenpäin. Meillä täytyy olla riittävän urheita niin, että voimme mennä eteenpäin tällä tiellä. Me haluamme vahvistaa tätä muutosta ja minun tehtäväni varmastikin on tehdä kaikkeni, mutta tässä tarvitsee kuitenkin parlamentin tukea niin, että voisin saada tähän uutta pontta myös yhdessä Barosson kanssa, joka on halunnut komissionsa kanssa. Valinnat on tehty ja tämä on käynyt selväksi. Nyt täytyy päästä eteenpäin ja rohkeasti tarttua ongelmiin sillä toimivallalla, joka meillä on, taivutella myös jäsenvaltiot, kaikki jäsenvaltiot, joilla on modernia teollisuuspolitiikkaa. Tarvitsemme myös hyviä välineitä, jotta voisimme vastata tähän haasteeseen, kriisiin, niin että selvitä näistä vahingoista. Anteeksi, jos vähän puhuin pitkään tässä puhemies, mutta no, minä uskon, että tämä tyyppinen teema kyllä ansaitsee kunnioitusta ajankäytössäkin, vaikka tietenkin täällä vastauksia vartenkin on omat määräaikansa näissä keskusteluissa, mutta olen sitä mieltä, että teollisuuspolitiikka on yksi tärkeimmistä teemoistamme politiikassamme. Kiitos teille kaikille osallistumisestanne. Kiitos myös kovasta kritiikistä, mutta minä uskon, että tämä osoittaa kuitenkin, missä määrin täällä on intoa olemassa selvitäksemme tästä kriisistä. Kiitos teille. Minä olen tähän sitoutunut täysin rinnoin niin, että Euroopan unioni olisi jälleen teollinen valta, kilpailukykyinen, erilainen kuin oli 80-luvun teollinen Eurooppa, mutta ihan varmasti eturintamassa kuitenkin, jos ajatellaan varsinkin laatua. Kiitoksia. Grazie, Kiitoksia komission jäsen. Ora passiamo. Seuraavaksi menemme yhden minuutin puheenvuoroihin. Eh, do la parola Ensimmäisenä Diaz de Mera. La empresa Soriana Puertas... Puertas Normas yritys, vaikka se toimiikin Espanjassa, niin se on osa suurempaa